this way, mate. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego... Hyvät naiset ja herrat, nyt äh, aloitamme äänestysselitykset. Aloitetaan suosituksella, jonka laati oli herra Preda, edustaja Makovei, olkaa hyvä. Mulțumesc. Kiitos. Euroopan unioni rahoittaa